esittelijänä eh, Olga Senalova saa puheenvuoron ja ne, jotka lähtevät salista, pyytäisin, että teette sen niin, että muut voivat kuulla esityslistaa. Eli että poistuisitte salista nopeasti ja hiljaisesti. Edustaja Senalova, te saatte puheenvuoron. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Váž... Puhemies, hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. Minun on jatkettava nyt tätä puhetta siitä huolimatta, että täällä on tällaista hälinää, sillä muuten puheaika ylittyy. Ikholissa kyse on siitä, että Toinen kolmatta neuvosto hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tyyppihyväksyntää koskevan muutoksen, jolla otetaan äh, IKOL-järjestelmä käyttöön. Äh, kyseessä on aloite, jonka tarkoituksena on ottaa IKOL-järjestelmä käyttöön koko Euroopassa siten, että 112 hätänumeroon soitetaan automaattisesti ja tämä järjestelmä pitäisi olla käytössä koko Euroopassa. Euroopan parlamentti teki päätöksen tästä järjestelmästä jo viime vuonna ja lokakuusta 2015 alkaen järjestelmää aletaan ottaa käyttöön eri jäsenvaltioissa. Nyt käsillä oleva teksti täydentää lainsäädäntötekstiä ja siinä käsitellään icol järjestelmää ajoneuvoissa. Ja uusissa autoissa pitäisi jatkossa olla sellainen järjestelmä, että vakavan onnettomuuden sattuessa autot soittavat automaattisesti 112 hätänumeroon. Euroopan parlamentti on voimakkaasti ollut tukemassa e-call-turvajärjestelmän käyttöönottoa. Siksi olemme huomauttaneet asian viivästymisestä toistamiseen. Ja viivästysten hinta on ollut kallis. Heinäkuussa 2012 Euroopan parlamentti vaati komissiolta ehdotusta IKL-järjestelmän käyttöönotosta. Komissio tekikin ehdotuksen kesäkuussa 2013 ja sitten neljä parlamentin valiokuntaa aloitti tiiviin työskentelyn IMKO, ITRE, TRAN ja LIBE-valiokunnat hakivat yhteistä linjaa IKL-järjestelmän pakollisessa käyttöönotossa ja tukivatkin sitä ja olivat selkeyttämässä komission esitystä omalla työllään. Ja haluan kiittää kaikkia kollegoja hyvästä yhteistyöstä ja kiitän myös hyvin hyödyllisistä kannanotoista. Euroopan parlamentti hyväksyi oman kantansa ensimmäisessä käsittelyssä ja sen jälkeen neuvosto käsitteli asiaa ja neuvosto ja parlamentti tekivät vuorostaan sitten joitakin muutoksia. Vuoden alussa oli kolmikantaneuvotteluja ja paljon työkokouksia siis viime vuoden alussa ja sitten joulukuussa asia saatiin päätökseen sen vaiheen osalta. Haluan kiittää Italiaa ja Latviaa puheenjohtajavaltioina hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Etenkin Italian puheenjohtajakaudella saatiin ratkaisevia edistysaskeleita. Komissiota haluan kiittää siitä, että se oli vaikuttamassa kompromissi syntyy hyvin merkittävästi. Parlamentti onnistui neuvottelujen aikana saman läpi suurimman osan omista muutosehdotuksistaan ja tarkistuksistaan ja muutokset koskivat esimerkiksi navigaatiojärjestelmien yhteen toimivuutta ja sitä, että komission pitäisi jatkaa lisäpalvelujen parissa tehtävää työtä. Niistä kuluttajat voivat saada lisäarvoa ja se laajentaa eurooppalaisen autoteollisuuden toimintamahdollisuuksia. Kiitän myös sihteeristöä ja parlamentin virkamiehiä erinomaista yhteistyöstä. Nyt käsiteltävänä oleva teksti takaa yksin ja tietosuojan täydellisesti, ja se on ollut parlamentin huomion keskipisteenä live-valiokunnassa. Erityisesti käsiteltiin näitä kysymyksiä. Jos ajoneuvossa on e-call-järjestelmä, niin sitä ei tavallisesti pystytä seuraamaan tai jäljen, jäljen, jäljittämään, eikä sitä myöskään paikanneta jatkuvasti. Järjestelmän on oltava valmiustilassa, siis ei täydessä toiminnassa siihen asti, kunnes hälytys tehdään. Ja vain vähimmäistietopaketti välitetään eteenpäin ja niiden tietojen ainoa kohde ovat pelastuspalvelut ja hätäkeskusviranomaiset. Parlamentin toiveista huolimatta järjestelmän käyttöönotto viivästyi Asiassa tarvitaan monien toimijoiden yhteistyötä ja jäsenvaltiot pyysivät yksinkertaisesti lisää aikaa infrastruktuurin luomiselle. Lienee järkevää suostua tähän pyyntöön, jotta järjestelmä on alusta asti sataprosenttisen käyttökelpoinen ja että Euroopan kuluttajat voivat siitä hyötyä. Hyvät kollegat, pyydän, että huomenna äänestätte tämän tekstin puolesta, eikä siihen tehdä enää uusia ta- tarkistuksia imco valiokunnan keskeiset huolenaiheet on otettu huomioon ja nykyinen teksti vastaa sitä mandaattia, jonka minä sain ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentilta, ja se on myös parlamentin aiempien vaatimusten mukainen. Kiitos. Grazie, grazie alla, alla relatrice Senato. Kiitokset Kiitokset eh, esittelijä Seinä Lovalle. Ja nyt sitten annan pian puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Sehna Lovata ja valiokuntaa siitä, että se on tehnyt niin paljon työtä tämän asian parissa. Valitettavasti komissaari Jankowski ei voi olla täällä paikalla. Hän käsittelisi tavallisesti näitä kysymyksiä. Olen täällä hänen tilallaan. Olen vakuuttunut, et, en ollut vakuuttunut alun perin, että olisimme näin lähellä menestyksestä loppua, mutta valiokunnat ovat tehneet hyvää työtä. Haluan kiittää myös liikennevaliokuntaa ja libevaliokuntaa aivan erinomaisista työpanoksista. turvallisuus on tärkeä asia meille kaikille ja olemme tehneet paljon, jotta kadut ja autot olisivat turvallisia. Siitä huolimatta onnettomuuksia tapahtuu aivan liian usein. Varsinkin kun vakava onnettomuus tapahtuu, haluamme olla varmoja siitä, että apu on saatavilla nopeasti. Ja hyvin usein aikaa menee hukkaan sen takia, että tietoa ei saada onnettomuudesta riittävän nopeasti. Tämä järjestelmä tekee valtavan eron tässä suhteessa. E-call-järjestelmä kehitettiin nimenomaan näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Se on elektroninen järjestelmä, joka tarjoaa pelastushenkilökunnalle tarvittavat tiedot heti kun onnettomuus on tapahtunut. Näin voidaan lyhentää dramaattisesti sitä aikaa, mikä kuluu avun saamiseen paikalle onnettomuuden jälkeen. Se on IKLn ajatus ja se on saanut hyvin paljon tukea parlamentista. Vuonna 2014 parlamentti äänesti sellaisen päätöksen puolesta, joka loisi infrastruktuurin ICOL-järjestelmälle. Huomenna on mahdollisuus sitten viedä päätöksen ICOL-hanke, jolloin se tuodaan kaikkiin autoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti on tärkeässä roolissa muokatessaan tätä päätöstä ja olemme kovasti sen kannalla. Kuten tiedämme, tämä teksti ei kuitenkaan jätä huomiota sitä, että yksityisiä järjestelmiä on jo olemassa markkinoilla ja ne ovat olleet hyödyllisiä, mutta e-lainsäädäntö mahdollistaa sen, että järjestelmä on käytössä kaikissa ajoneuvoissa tulevaisuudessa. Tämän tuloksena yhä useampi saa hyötyä tästä asiasta. Kuitenkin tietosuoja- ja yksityisyysnäkökohdat äh, on otettu myös huomioon. Tästä syystä e-call-järjestelmä käsittelee pelkästään vain ehdottoman tarvittavaa tietoa. Ja tieto lähtee ajoneuvosta vain silloin, kun kyseessä on vakava onnettomuus, eikä sitä säilytä mitenkään sen kauemmin kuin on tarpeen. Näin ollen henkilötietoja suojataan, IK-järjestelmää ei voida käyttää ihmisten liikkeiden jäljittämiseksi. Minusta tämä on esimerkki erinomaisesta työstä tässä suhteessa. Ja haluaisin tässä yhteydessä vielä kerran korostaa sitä, miten tärkeässä asemassa LIBE-valiokunta on ollut. Hyvä puhemies ja hyvät jäsenet, tiedän, että moni teistä olisi halunnut IKHOL-järjestelmän käyttöönoton olevan varhaisempi kuin vuosi 2018, mutta tämä on nyt realistinen aikajana sekä kuluttajille että valmistajille. Nyt on teidän aikanne ottaa viimeinen askel ja tehdä tästä lainsäädäntöä. Kiitoksia. La parola ai gruppi. Kiitokset. Nyt sitten annan puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille. Ensin EPP-ryhmän edustaja Carlos Coelho, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Aluksi haluan onnitella kollega Olga Senalovaa hänen tekemästään työstä. Kolme trilogiaa ja valtavasti työtä. Sen jälkeen on nyt saatu kompromissi, jonka myötä hyvin tärkeä hanke on viimeinkin konkretisoitumassa. EPP kannattaa tekstiä, josta huomenna äänestetään täysistunnossa. Se todellakin parantaa tieturvallisuutta ja kansalaistemme elämää. Haluan vielä muistuttaa, että e-call-järjestelmä pelastaa ihmishenkiä. Tuhannet ihmiset Euroopassa kuolevat onnettomuuksissa vuosittain ja e-call-järjestelmä, joka soittaa suoraan ja automaattisesti 112 hätänumeroon. Se on aivan välttämätön. Jos onnettomuus tapahtuu ja soitetaan sen jälkeen heti suoraan automaattisesti hätänumeroon, niin apu saadaan paikalle nopeammin ja tehokkaammin ja edullisemmin kuin muuten. On monesti sanottu, että ei tarvita lisää Eurooppaa ja lisää sääntelyä, mutta e järjestelmä on tästä poikkeus. e on hyvä esimerkki siitä, että tarvitsemme joissakin asioissa enemmän Eurooppaa. Pystymme eurooppalaisella tasolla toimimaan tehokkaasti niin tärkeissä asioissa kuin ihmishenkien pelastamisessa ja tieonnettomuuksien, liikenneonnettomuuksien uhrien auttamisessa. Järjestelmä otetaan käyttöön ja se toimii kaikissa jäsenvaltioissa ja joka paikassa noudatetaan tiukkoja tietosuojavaatimuksia. Se on tarkoitus ottaa käyttöön maaliskuusta 2018 alkaen henkilöautoissa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa ja se todellakin parantaa kansalaistemme turvallisuutta. Kiitos. Gepard. Kiitokset sitten edustaja Gebhardt, puolitoista minuuttia SND-ryhmän nimissä. Kiitos äh, puhemies. Hyvä kollega Olga Senalova, kiitokset hyvästä ja kovasta työstä, jota olette tehnyt ja saanut tämän äh, lopputulokseen, jonka kanssa voimme hyvin elää. Ja sosiaalidemokraatit äänestävät luonnollisesti tämän kompromissitekstin puolesta huomenna. Meille sosiaalidemokraateille oli erityisen tärkeää, että me saamme hyvin nopeasti apua paikalle, kun tapahtuu onnettomuus. Ja sen vuoksi tällainen e-call-järjestelmä on hyvin tärkeä. Yksi ongelma kuitenkin ilmeni tässä järjestelmässä heti alusta alkaen, nimittäin kysymys tietoturvasta. Ja tämä oli yksi keskustelun ydinasioista ja ehkäpä se suurin ristiriita, mikä meillä oli. Ja tämä ratkaisu tällaisesta että meillä tällainen tavallaan nukkuva järjestelmä on oikea ratkaisu. Eli e ikolle järjestelmässä ei tule sellaista mahdollisuutta, että voidaan jälkipäin katsoa, mitä matkoja on tehty ja koska nythän jo on tällaisia yksityisiä järjestelmiä, jotka kykenevät mittaamaan esimerkiksi ajajan terveydentilaa ja niin edelleen. Emme me halua mitään tällaista. Me haluamme järjestelmän, jossa apujoukot tulevat onnettomuuspaikalle hyvin nopeasti ja että silloin annetaan vain kaikkein välttämättömin tieto, eli missä onnettomuus on tapahtunut, ja mikä leveysaste ja miten avunantajana pääsen mahdollisimman nopeasti tälle paikkakunnalle. Ja uskon, että me olemme tehneet hyvän asian tässä, koska tietosuoja on taattu, mutta apu tulee myös nopeasti paikalle. Tämä on se, mitä nimenomaan haluamme. Kiitokset. Sitten Fan Bosäyt, ECR-ryhmä, puolitoista minuuttia puhemies, hyvät kollegat, joulukuussa saimme imco valiokunnassa sopimuksen IKOL-järjestelmästä. Ja nyt neljä kuukautta myöhemmin minä ECR-varjoesittelijänä olen hyvin iloinen siitä, että me todennäköisesti voimme huomenna vahvistaa tämän äh, sopimuksen. Ihan liian usein teessä kuolemia, jotka olisi voitu välttää, mikäli paikalle olisi saatu nopeammin ja tehokkaampaa apua. ikl järjestelmällä voidaan pelastaa paljon henkiä, kun se automaattisesti ottaa yhteyttä äh, hätäpalveluihin, jos tapahtuu onnettomuus. Ja tällä tavalla sitten äh, säästetään paljon aikaa ja tällä tavalla tämä muutama minuutti voi olla ratkaisevaa. Sen lisäksi tässä eh, huolehditaan siitä, että saadaan muitakin etuja, kuten esimerkiksi puuttumisen eh, halventuminen, vähemmän ruuhkia ja niin edelleen. On erittäin hienoa, että unioni voi parantaa ihmisten turvallisuutta maanteillä. Me huolehdimme myös siitä, että tässä ollaan mahdollisimman joustavia ajatellen tulevia teknologian kehityskulkuja sekä yksityisen suojelua. Eli ainoastaan silloin, kun äh, turvatyyni äh, aukeaa, niin tästä lähtee tieto eteenpäin. Ja sen vuoksi minä en voi tukea Allen esittämää tarkistusta, joka antaisi mahdollisuuden, että tämän järjestelmän voisi manuaalisesti itse sulkea pois päältä. Minä toivon siis sydämestäni, että me huomenna annamme positiivisen signaalin eteenpäin kansalaisille ja hyväksymme tämän elämää pelastavan järjestelmän. Seuraavaksi äh, Kaja Kallas, Alle, olkaa hyvä. Um, the vote on equal, uh, is the... E-call-äänestys on viimeinen askel sitä kohti, että kaikki ajoneuvot sisältävät tämän järjestelmän, joka siis laukeaa, kun onnettomuus tapahtuu. Olen ilahtunut siitä, että tässä loputekstissä on uusia säännöksiä, joiden avulla varmistetaan siitä, että ik järjestelmä ei käytetä väärin. Ja että enemmän turva on sen suhteen, että voidaan suojata ihmisten yksityisiä tietoja. Yksityisyys on tärkeää minun ryhmälleni. IKOLin tavoite on säästää henkiä, ja sen tulisi rajoittua nimenomaan tähän tarkoitukseen. Täytyy muistaa, että turvavyöt ovat vähentäneet liikennekuolemia noin 40 prosentilla, vaikka moni aikoinaan suhtautui niihin skeptisesti. Sitten tulivat airbagit ja nyt meillä on e-call-järjestelmä. Tässä täytyy vaihtaa eri, muuttaa näkemyksiä ja teknologiaa, mutta uusi teknologia, kuten e voi parantaa tieliikenneturvallisuutta. Viron kaltaisille maille, joissa on paljon liikennettä, on hyödyksi se, että pelastushenkilökunta kutsutaan paikalle heti. Haluan mainita niille kollegoille, jotka ovat todenneet, että tämä järjestelmä on maksuton. Ei se mikään maksuton järjestelmä ole. Yrityksethän siihen investoivat. On kuitenkin tärkeää todeta, että

Uh, Kiitos Hyvät kollegat, ensinnäkin haluan esittelijää siitä kovasta työstä, jota hän on tämän asian parissa tehnyt. Tietojen siirtämisessä näiden järjestelmien välillä on tapahtunut huomattavaa edistystä, mutta ollaanpa nyt rehellisiä. Ei ecall järjestelmä estä yhtään onnettomuutta, sillä liikenneturvallisuudessa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä on kyse ongelmien syiden ratkaisemisesta ja niitä ovat esimerkiksi ylinopeus, rattijuopumus ja sen sellaiset ja niihin pitää puuttua, jotta onnettomuuksia voidaan vähentää. IKOLissa on kyse siitä, että lähetetään vain mahdollisimman nopeasti viesti siitä onnettomuudesta, mutta toki Täytyy varmistaa, että tämä mahdollisuus on olemassa. ICOL-järjestelmän toteuttaminen on tietenkin auton omistajan ja kuljettajan kannalta hyvä asia, mutta miksi ei se henkilö, joka hankkii auton, voisi hyväksyä tätä järjestelmää omasta vapaasta tahdostaan? Hänellä pitäisi saada valita, että haluaako hän järjestelmän vai ei. Sillä siinä pienessä yksikössä on mobiiliyksikkö, tietoja ei lähetetä, mutta siihen on kuitenkin periaatteessa valmius. Jos viranomaiset haluavat saada ne tiedot, niin äh, ne voivat saada tietää, missä auto milloinkin on. Kyse ei ole mistään Pandoran lippaan avaamisesta. Meidän ei pidä sallia sitä, että autot pystytään jäljittämään milloin tahansa. Seuraavaksi sitoutumattomat kollega Maier, yksi minuutti. Ja, danke schön, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Sinällään EKOL-järjestelmä hän on arvioitavissa positiivisesti, mutta ei tämä nyt niin uutta ole kuin jotkut kollegat täällä ovat sanoneet, että tämä järjestelmä on olemassa jo nyt monissa äh, esimerkiksi kuorma-autoissa. Ei tällä estetä mitään onnettomuuksia, senkin me kuulimme juuri, mutta se antaa äh, kuitenkin mahdollisuuden vähentää sitä arvokasta aikaa onnettomuuden ja pelastusjoukkojen saapumisen välillä. Yksi ongelma minusta on yhtäältä siinä, että on valmistajia, jolla on jo tämä järjestelmä. Mitä se sitten merkitsee? Pitääkö heidän rakentaa kaksi järjestelmää vai kuinka toimimme? Toisekseen ongelma on myös siinä, että tässä on hyvin optimisesti päätetty äh, tästä määräajasta äh, vuoteen, lokakuuhun vuoteen 2017. Minusta tämä tuntuu todella nopealta. Ja sen lisäksi kaikkein suurin ongelma on tietosuoja. Tästä tarvitaan vielä paljon keskusteluita. Grazie, onorevole Schwab, per un minuto. E- kollega Schwab, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Myös minä kiitän sydämellisesti kollega Senalovaa ja Carlos Coelhoa, joka oli varjoesittelijänä kovasta työstä tämän monimutkaisen lainsäädäntöhankkeen parissa. Työ on nyt saatu päätökseen ja nyt korotetaan painetta jäsenvaltioita kohtaan, sillä kaikissa jäsenvaltioissa on saatettava yhtäläisesti saataville hätänumero 112 ja siihen yhteysautoista. Asiasta voitaisiin keskustella pitkäänkin, mutta onhan selvää, että kyseessä on kuitenkin tärkeä edistysaskel turvallisuuden kannalta koko EU:ssa. Olen iloinen siitä ja koko meidän ryhmämme EPP on myös iloinen. Huomenna toisessa käsittelyssä lienee käsittelyssä vain yksi tarkistus ja se taitaa olla Alden tekemä. Ja olisin odottanut, että tällainen esitys olisi tullut vihreiltä, jotka keskittyvät tähän tietosuojaan erityisesti, mutta en suinkaan usko Etteikö olisi juuri niin, että niitä tietoja lähetetään vasta siinä vaiheessa, kun turvatyyny laukeaa ja se edellyttää jo melkoista törmäystä. SD-ryhmän kanssa olemme onnistuneet löytämään hyvän tasapainon tietosuojan välille ja sitten hätätilanteiden hallinnan välille koko EU:ssa. Liikenneturvallisuus ei tässä varsinaisesti ole keskiössä, vaan siitä, vaan se asia, että onnistummeko muutaman vuoden kuluessa saamaan 112 hätänumeron käyttöön koko EU:ssa. Una blue card per lei. Kollega Schwab, täällä on sininen kortti. Otatteko te sen vastaan? Edustaja Rybi. Ja richtig herzlichen Dank. Kiitos puhemies. Kollega Schwab, minua kiinnostaisi nämä järjestelmävaatimukset, ICOR-järjestelmä, eh, ne ovatko nämä tekniset järjestelmät tarpeeksi kehittyneitä? Kiitos kollega Rybich. Olemme toisessa käsittelyssä nyt ja on todellakin niin, että kyse ei ole pelkästään yksi yksi kaksi hätänumerosta, vaan siitä, että myös yksityiset järjestelmät voivat pysyä sen rinnalla. Kukaan ei kuitenkaan estä kaikkia käyttämästä 112-järjestelmää ja standardisointiviranomaiset laativat parhaillaan standardeja, jotta kaikki voivat hyötyä järjestelmästä. Kiitos. Sitten Weidenholzer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Minä haluaisin myös kiittää sydämellisesti esittäjää hänen hyvästä työstään. Minua ilahduttaa se, että yhtäältä me päätämme asiasta, joka todellakin pelastaa ihmisen henkiä, joka on hyvä ja välttämätöntä. Ja sen lisäksi voimme iloita siitä, että parlamentti on löytänyt yhteisen kannan, myös sitä kautta parantanut komission kantaa. Ja tämä osoittaa, että valiokunnat parlamentissa osaavat ja kykenevät tekemään yhteistyötä. Ja tämän tässä yhteydessä halusin saada sanottua. Ja lopuksi vielä kysymys tietosuojasta on toki hyvin tärkeä näkökulma. Me olemme keskustelleet siitä hyvin paljon, pitäisikö sinne olla vapaaehtoinen vai ei vapaaehtoinen. Ja minusta me olemme löytäneet tähän erittäin hyvän ratkaisun, joka takaa tietosuojan perustat. Sen lisäksi on tärkeää, että meillä on järjestelmä, joka on kaikkien käytettävissä, joka on avoin ja julkinen. Se, eh, un minu- Kiitos. Sitten minuutti kollega Dalton. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tietenkin estäminen on erittäin tärkeää ja sillä meidän täytyy antaa jatkuva tukemme. Meidän tulisi kuitenkin suunnata ponnistuksemme niihin strategioihin tai mekanismeihin, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia turvallisuuden takaajia. Siitä syystä en voi tukea pakollista e neljästä syystä. Ensinnäkin se toimii kännykkäsignaalilla, jota hyvin usein ei ole saatavilla useissa maaseutualueilla, useilla maaseutualueilla esitetty yhdistyneessä kuningaskunnassa. Toiseksi se vaatii huomattavia infrastruktuuriinvestointeja, jotta se toimisi. On sanottu, että se vähentäisi vain vakavia onnettomuuksia 0,5 prosentilla meidän täytyy siitä syystä ryhtyä tehokkaampiin toimenpiteisiin. Sitten kaikkein tärkeimmät ovat kuitenkin nämä yksityisen liittyvät huolenaiheet. E-call-järjestelmä menee kaikkiin autoihin ja kaikki autot voidaan jäljittää. Sitä ei voi hyväksyä. Olen vakuuttunut siitä, että jollei se ole vapaaehtoinen järjestelmä, niin se ehdottomasti ö, sotii yksityisyyttä vastaan. Siitä syystä en voi tukea tätä ehdotusta tukea. Sitten seuraavaksi Gesine Meisner, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensin haluan kiittää Olga Senjalovaa kovasti hänen työstään. Tunnen hänet hyvin ja arvostan häntä kovasti. Yksi asia tässä kyllä nyt täytyy sanoa ja jatkaa sitä, mihin edellinen puhuja lopetti. Silloin kun Ikolista alettiin puhua, todettiin, että hienoa, että jos ihmisiä pystytään pelastamaan onnettomuustilanteissa, mutta alu, alusta lähtien olen kysynyt, mistä nappulasta sen oikein saa kytkettyä pois päältä. On tärkeää, että meillä on innovati, innovaatioita tieliikenteessä ja on oltava paljon vaihtoehtoja, mutta tässä on kaikessa kyse datasta ja tiedoista ja niiden siirtämisestä ja autoissa on niin paljon tekniikkaa, Esimerkiksi kattoikkuna voi olla auki tai kiinni ihan valinnan mukaan ja käyttöohjeessa kerrotaan, miten se toimii. Minua koskevia tietoja kerätään ja sitten voi kysyä myös, että entä jos en halua tulla pelastetuksi, sekin voi olla mahdollista. Ja jos tällainen järjestelmä on pakollista käyttää, niin sitten siinä puututaan kyllä eurooppalaisten yksityisyyteen ja siksi pyydän tukea Alden tarkistukselle, joka käsittelee juuri tätä asiaa. Kiitokset. Seuraavaksi Tocinski, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. turvallisuus on tämä teidän suosituksenne asiasta. On erittäin tärkeä huolenaihe Euroopan unionille. Näin on jo Ranskassa. Ja ranskalaiset autolijat ovat tässä suhteessa toimineet esimerkkinä. Vaikka kuvittelettekin, että e-call-järjestelmä on ilmainen, niin sen asentaminen ajoneuvoihin kuitenkin aiheuttaa tuotantokustannuksia, joka selkeästi näkyy sitten taas auton myyntihinnassa. E-call-järjestelmä, jos otetaan käyttöön kaikkiin ajoneuvoihin, mahdollistaa sen, että voidaan soittaa hälytysnumeron 112 niin, että pelastushenkilökunta pääsee nopeasti paikalle. Tämä on hyvä tavoite, mutta meitä tämä toiminta vaikuttaa kuitenkin aivan riittämättömältä. Yksi prosentti vähemmän kuolleita ja vakavasti loukkaantuneita 2-5 prosenttia vähemmän. Tämä järjestelmä myöskin ottaa käyttöön erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisen suojaan. Nämä säännökset ovat juuri niitä, jotka mm, huolettavat meitä eniten. Millä tavalla voidaan taata se, että näitä tietoja ei hyödynnetä muihin tarkoituksiin kuin pelastushenkilökunnalle. Teidän tavoitteena täällä on ensisijaisesti suojata kuluttajien taloudellisia etuja eikä suinkaan pyrkiä äh, turvaamaan heidän turvallisuuttaan tiellä. Siitä syystä äänestän tätä hanketta vastaan. Galpelts, Kiitokset. Sitten Galpelts, puolitoista minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Sisämarkkinat ja siihen kuuluvat palvelut, niiden täytyy toimia myös hätätilanteessa. Luonnollisesti meidän täytyy kuitenkin samalla huolehtia oikeuksistamme. Minä kiitän myös esittelijää. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Tämä on asia, joka on hoidettu erittäin hyvällä ja tasapainoisella tavalla. Muistan 2012 kun me keskustelimme ensimmäisestä päätöslauselmaehdotuksesta, me järjestimme useita kuulemisia, kuulimme lukuisia asiantuntijoita. Ja minusta ne, jotka olivat äh, aiheesta silloin vastuussa, tekivät hyvin tasapainoista työtä. Erikoistilanteessa me tarvitsemme järjestelmää, jota ei voi sulkea. On erilaisia tilanteita, jossa kuljettaja voi olla vaikka äh, jäänyt puristuksiin autoon tai tajuton, eikä, taikka hän on vaikka katvealueella eikä voi itse soittaa. Sen vuoksi kaikissa jäsenvaltioissa tämä järjestelmä on rakennettava kaikkiin ajoneuvoihin. Toki tämä maksaa, sehän on selvä, ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että toimimme tässä äh, yhtäläisesti ja yksimielisesti ja vaadimme, että jokaisessa ajoneuvossa on e-call-järjestelmä, joka on toimintakykyinen. Vuoteen 2018 on tarpeeksi aikaa eh, toteuttaa viimeisimmät eh, hionnat tässä, koska eh, Tällä järjestelmällä voidaan pelastaa ihmishenkiä. Tämä on hyvä järjestelmä ja sen vuoksi minä tätä kannatan. Stiller, peru Sitten kollega Stiller, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää kollega Sehnalu Vaata erinomaista työstä tämän asian parissa. Vaikka ei aina olekaan ollut helppoa edetä, niin Olgan vahva työ on tuonut erinomaisen lopputuloksen lainsäädäntöön, joka säästää tuhansia ihmishenkiä kautta Euroopan unionin, Skotlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan. Tieliikenneturvallisuus meille kaikkein tärkeää. Jos ollaan vakavassa onnettomuudessa, on hyvä tietää, että pelastuspalvelu on automaattisesti yhteyttä niin, että kaikki autokuljettajat voivat matkustaa rauhaisin mielin. Euroopan unioni investoi voimakkaasti erilaisen tietoteknologian innovointeihin. Se parantaa kansalaistemme elämän laatua. Se nähdään myös esineiden internetissä. Tämä luo mahdollisuuden myöskin ottaa käyttöön erilaisia älysovelluksia, jotka keskustelevat keskenään. E-Safety ja eCall ovat esimerkkejä tällaisista älykkäistä työkaluista. Ja kun teknologia kehittyy edelleen, Autot ovat yksi niistä ensimmäisistä tahoista, jossa nähdään käytännön sovellukset näistä asioista. Eli me tästä syystä kannatamme sitä, että ihmisten elämänlaatua parantaa tällä tavalla. Kiitoksia. Ford per um... Kiitokset. Sitten kollega Ford, yksi minuutti. Nearly 26 000. Lähes 26 000 ihmistä kuolee Euroopassa vuosittain liikenneonnettomuudessa. Ja jos on ollut ylösalaisin autossa perheensä kanssa, kuten minä viime kesänä, niin totta kai haluaa, että apu tulisi paikalle niin pian kuin suinkin mahdollista. Tämän asian yhteydessä on oltu huolissaan yksityisyyden suojasta ja osa asioista on neuvotteluissa, mutta kuitenkin ääniyhteyden, suoran ääniyhteyden mahdollisuus autoon ilman, että sitä voidaan kokonaan kytkeä pois päältä on kuitenkin huolestuttava asia ja ehkä sen pakollisuutta voitaisiin vielä harkita. Teknisessä mielessä minua huolestuttaa se, että emme ole jättäneet tilaa uusille fiksuille innovaatioille. Kustannusten arvioidaan olevan noin 100 euroa per auto, mutta mutta se mikä tulee kalliiksi on taustalla oleva infrastruktuuri ja valitettavasti se raha on sitten pois muista ihmishenkiä pelastavista toiminnoista. Oltaisiin esimerkiksi voitu keskittyä liikenneonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tai, siihen, tai muihin toimenpiteisiin, joilla se onnettomuus tai auton kääntyminen ylösalaisin voidaan ehkäistä. Vaikka esittelijä on pyrkinyt tekemään hyvää työtä, lainsäädäntöesityksen parantamiseksi, niin meidän pitäisi tehdä siitä kuitenkin vapaaehtoisempi. Che, essendo questo il primo di nove... Sanoisin, että koskapa tämä on nyt ensimmäinen yhdeksästä tämän illan keskustelusta, niin on mahdotonta antaa kaikille puheenvuoroa, jotka ovat sitä pyytäneet Catch the Eye-keskustelussa kahdeksan jäsentä eri poliittisista ryhmistä saavat puheenvuoron siinä. Seuraavaksi Tunnunta Hoinstein, puolitoista minuuttia. Olen täysin vakuuttunut ja tuen tätä pakollista IK-järjestelmää henkilöautoissa. Ne, jotka pelkäävät tätä uutta järjestelmää, Heille voimme toistaa, että olemme onnistuneet äh, takaamaan kyllin hyvän yksityisyyden äh, suojelemisen tällä järjestelmällä. Ei voida tunnistaa eikä seurata ajoneuvoja. Tähän tekstiin on otettu monia hyviä ajatuksia ja haluaisinkin äh, kiittää esittelijää ja hänen avustajiaan tästä lopputuloksesta. Tässä on kysymys turvallisuudesta, ihmishengistä, Haluaisin myös sanoa, että mitä tulee autoteollisuuteen, kun me puhumme ihmiselämästä, turvallisuudesta ja terveydestä, niin hyvin paljon on vielä tehtävää. Olen, meidän täytyisi myös huolehtia esimerkiksi autojen päästöistä koska, ja saasteista, koska nyt me puhumme turvallisuudesta ja samanaikaisesti on maita, jossa on otettu pois hiukkas suodattimet dieselautoista ja että on suuria tällaisia romukenttiä, jotka saastuttavat. Eli on paljon asioita, joita on huolehdittava. Meidän terveytemme ja turvallisuutemme riippuu siitä, miten käsittelemme näitä asioita samalla innolla kuin IKOL-järjestelmää. Ja sitten edustaja Dantti. Komissario, kollegi. Kiitos puhemies, hyvä komission edustaja, hyvät kollegat. Avun saaminen onnettomuuspaikalle ja se kuinka kauan se kestää liittyy hyvin paljon siihen, kuinka vakavia terveysseuraamukset ovat. ICOL uusissa ajoneuvoissa on hyvin tärkeä askel Euroopan kansalaisten suojelemiseksi. Haluan kiittää edustaja Lovaa ja Italiaa puheenjohtajavaltiona siitä päättäväisyydestä, jolla on pyritty parantamaan tieturvallisuutta tämän lainsäädäntöaloitteen kautta. Monet sidosryhmät yhteiskunnassa ovat käsitelleet turvallisuus- ja tietosuoja-asioita ja pyrkineet parantamaan standardeja teollisuudessa. Uskoisin, että olemme saaneet hyvän kompromissin, joka on hyvä esimerkki siitä, mitä Eurooppa voi yhdessä tehdä kansalaistensa hyväksi ja missä pystymme tuomaan lisäarvoa. Ja ne, jotka haluavat heikentää tätä tekstiä, niin ovat estämässä sen täytäntöönpanoa ja kansalaisten turvallisuutta. Niiden, Rego. Ja sitten kollega Corbett. Hyvä puhemies. Näen, että täällä yksikään puhuja EFDD-ryhmästä ei ole ottanut asiaa kantaa ryhmänsä puolesta. Johtuuko se siitä, että se on sitä mieltä, että tämä lainsäädäntö on huono, vai siksi, että niitä nolottaa, että on olemassa sellaista Euroopan tason lainsäädäntöä, joka on näin laaja-alaisesti tuettua, joka on ihan selkeästi hyvä asia. Mm, posso solo riferire che eh, il gruppo dell'FDD non ha... Haluaisin sanoa, että koska he eivät nyt ole halunneet eh, keskustella. Se on aina asia, mitä minä tähän voin sanoa. Sitten eh, siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Edustaja Panova, yksi minuutti. Hyvät kollegat, huomisen äänestys ICOL-järjestelmästä vie päätökseen kuuden vuoden kovan työn Euroopan parlamentissa. Huominen äänestys edustaa myös kehotusta komissiolle ehdottaa lainsäädäntömenettelyitä mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan varmistaa se, että ICOL-järjestelmästä tulee pakollinen kaikissa EU-maissa vuoteen 2018 mennessä. Kaikkein tärkeintä kuitenkin huomisessa äänestössä on se, että se luo järjestelmä, joka voi pelastaa ihmishenkiä. Se on yksi parhaimmista esimerkkeistä siitä, miksi ja miten Euroopan unioni tuo lisäarvoa kansalaisilleen. Tämä viimeaikainen kehitys myös tässä digitaalisella teknologialla on erittäin tärkeä asema. Kun puhutaan digitaalisesta teknologiasta ja yhteensovittamisesta, niin puhutaan aina siitä, että suojataan myös henkilötietoja. Ja tässä suhteessa mietintö erityisesti painottaa tietosuojaa selventäen sitä, että tietoja käytetään vain silloin, kun kysymys on vakavista onnettomuudesta, eikä siihen, että ajoneuvoa jäljitettäisiin jatkuvasti. Haluan hyödyntää tilaisuutta vedotakseni autovalmistajiin kaikissa jäsenvaltioissa, jotta ne hyödyntäisivät e-call-järjestelmän mahdollisimman nopeasti. Plasikova Benova per umi... Plasikova Benova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kiitos puhemies. Tämä aihe on toki hyvin monimutkainen, mutta haluan kiittää Olga Senalvaa erinomaisen mietinnön laatimisesta. Olemme käsitelleet tätä aihetta jo vuodesta 2005 lähtien. Mielestäni ikl järjestelmä on innovatiivinen ja se voi pelastaa tuhansia henkiä. Ja siksi on sääli, että sen käyttöönottoa on aina uudestaan ja uudestaan lykätty. Tieturvallisuuden pitäisi olla EUlle tärkeää ja meidän on hyväksyttävä lainsäädäntöä, joka parantaa kansalaisten turvallisuutta liikenteessä. Tilastotiedot ovat hyvin surullisia ja aktiivisen turvallisuuden parantamisen lisäksi meidän pitää myös parantaa pelastus- ja lääkintäpalvelujen tehokkuutta ja toimintavalmiutta. ikoljärjestelmä järjestelmä osaltaan tuo hyviä tuloksia ja auttaa pelastamaan ihmisenkiä vakavissa onnettomuuksissa. Jokaisella minuutilla ja sekunnilla on väliä. Olen vakuuttunut myös siitä, että tietosuoja asia ratkaistaan. Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του συστήματος του e-call. Kiitos onko mahdollista edes epäillä IK-järjestelmää, koska se saattaa pelastaa henkiä maantieliikenteessä ja sitä kautta parantaa tieturvallisuutta. Mutta kysymys kuuluu, mitkä ovat ne takuut, ettei henkilökohtaisia tietoja käytetä? Mitkä ovat ne takeet siitä, että yksityiselämäämme ei sekaanta? Ja keskustelu osoittaa, että tällaisia takeita ei ole. Joustavuusperiaate johtaa tällaiseen äh, vakuumiin. Se, että säästetään tietoja edes vähän aikaa ei ole oikein. Meidän täytyy katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu uuden lainsäädännön mukaan, jos tätä tietoja ryhdytään säilyttämään vielä kauemmin. Joten meidän täytyy seurata tarkkaan, kuinka tämä soveltuu myös digitaaliseen liikenteeseen. Kukaan ei ole kertonut, miten tämä toimii yhdessä esimerkiksi näiden automaattisten ajoneuvojen kanssa, jotka myös ovat tulossa tulevaisuudessa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on takeet sille, että kansalaisten yksityis- tai henkilötietoja ei valvota. Jakovic, yksi minuutti. Htio bih naglasiti da... Haluaisin painottaa sitä, että tämä järjestelmä on edullinen, turvallinen ja helposti saatavilla. Järjestelmästä, joka voi säästää ihmishenkiä onnettomuuksissa. Aivan liian moni kansalaisemme menettää henkensä liikenneonnettomuudessa ja siitä syystä uskon, että se, että apu saadaan nopeasti paikalle, vähentää uhrien määrää. Kuten tapahtui myös silloin, kun turvatyynyt ja turvavyöt otettiin käyttöön. Tämän ryhmän jäsenenä meidän on ollut tärkeää huomata se, että on saatu myös aikaiseksi sopimus tietosuojasta ja siitä syystä tuen ja äänestän tämän järjestelmän käyttöönoton puolesta. Schultes. Kiitos. Sitten kollega Soltes. Yksi minuutti. Predsedujoči, hvala za besedo. Torej varnost v cestnem prometu je zelo... Puhemies, turvallisuus maantieliikenteessä on hyvin tärkeää ja liikenneonnettomuusten määrä vuosittain on liian korkea. Kuten kuultua täällä, niin meillä on noin 26 000 kuolintapausta vuodessa. Sen vuoksi täytyisi tehdä myös enemmän ennaltaehkäisyn puolesta, koska liikennekuolemia voitaisiin vähentää myös esimerkiksi ajonopeuksia kymmenellä kilometrillä laskemalla. Eli me tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisyä. Samoin kuin meidän täytyy myös antaa tai ja esimerkiksi huolehtia, että ei ajata vaikutuksen alaisena. Tämä IKOR-järjestelmä ei vähennä onnettomuuksien määrää, mutta se vähentää ehkä uhrien määrää. Kiitos. Seuraavaksi Obermeier, yksi minuutti. Herr President, Puhemies, automaattinen hätäpuhelujärjestelmä ja nopea avunsaanti ovat varmasti hyviä asioita ja oikeita päätöksiä, jos sitä apua todellakin on saatavana. Tässä on kaksi ongelmaa mielestäni. Ensinnäkin se, että telematiikka-alusta, joka autoihin tulee, niin äh, tietosuojakysymys on kuulemma ratkaistu, mutta varmasti auton valmistajia ja myöskin vakuutusyhtiöitä kiinnostaa näiden tietojen hyödyntämismahdollisuus. Ja tässä voi olla kyse myös sellaista petollisuudesta, petollisesta turvallisuudesta. Verkkojen kattavuus ei ole hyvä ja myöskään hätäpalvelujen ja pelastuspalvelujen saatavuus ei kaikkialla ole yhtä hyvä. Ja siksi tässä voi olla kyse sellaista väärä, väärästä turvallisuuden tunteesta. Tarvitaan vielä hyvin paljon työtä, jotta järjestelmän toimivuus koko Euroopassa saadaan taattua vastaavalla tasolla kuin Euroopan ytimessä, esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa. Marianna Petir. Marianna Petir, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Parlamentti on tehnyt päätöksen, jolla tuettiin e-call-järjestelmän käyttöönottoa asetuksen avulla. Tämä järjestelmä tulee käyttöön kaikkiin ajoneuvoihin. Samalla henkilötietoja ei säilytä kauemmin kuin on tarpeen ja niitä suojataan. E-call-järjestelmä pelastaa ihmishenkeä, sillä se mahdollistaa automaattisen yhteydenpidon hallitus pelastushenkilökuntaan. Tämä kyseessä on pelastusjärjestelmä, joka täytyy olla kaikille kansalaisille saatavana ilmaiseksi. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä ponnistuksia, jotta ne voivat tiedottaa kansalaisilleen e-call-järjestelmän merkityksestä. Tiettyjen jäsenvaltioiden täytyy myös investoida televiestintärakenteisiin, jotta järjestelmät paranevat. Näin. Kaikki kansalaiset voivat olla mukana järjestelmässä. Tämä varataan tietysti lisää aikaa. e järjestelmä on teknologisesti kehittynyt. Se laitetaan autoon ja auton onnettomuustapauksessa se ottaa automaattisesti pelastuspalveluihin yhteyden ja antaa tietoa onnettomuustyypistä. Ja kollega Caputo, yksi minuutti. La ECOL rappresenta unitamente... Kiitos eh, puhemies. ICOR-järjestelmä eh, ja se voidaan yhdistää myös muihin järjestelmiin ja tätä kautta voidaan parantaa turvallisuutta, koska näiden kautta saadaan apua nopeasti henkilöille, jotka ovat olleet mukana liikenneonnettomuudessa, olisi sitten missä tahansa. Tätä kautta saamme ehkä säästettyä jopa 100 000 ihmishenkeä vuositasolla. Jo se, että nähdään missä tämä onnettomuus on tapahtunut, niin saadaan apu lähtemään paljon nopeammin ja tehokkaammin. Mutta täytyy kuitenkin suojella henkilötietoja ja sitä, että näitä tietoja käsittelee ainoastaan asianmukaiset henkilöt. Ja näitä tietoja täytyy käsitellä siihen, että voidaan myös huolehtia liikennevirroista tehokkaasti. Kiitos. Keskustelu on päättynyt tähän ja nyt annamme komission jäsen Hoganille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluan kiittää kaikkia keskusteluihin, uh, keskustelun osallistujia erittäin rakentavasta vuoropuhelusta. Oli hienoa saada kuulla kaikkia niitä jäseniä, jotka halusivat käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Tämä keskustelu on ehdottomasti tehnyt selväksi sen, että meillä on laaja tuki e järjestelmälle ja olen ilahtunut ja kiitollinen tästä tuesta. Kaiken kaikkiaan Euroopan parlamentti on jälleen kerran osoittanut sen vahvan tuen ja määrätietoisuuden, jolla tuetaan e-call-järjestelmää. On hienoa saada olla näkemässä tällaista yksimielisyyttä tieliikennekysymyksistä. Kysymys on myös uudesta teknologiasta pääasiassa, että se otetaan valmistusvaiheessa käyttöön ja asennetaan autoihin – jotta tiedetään onnettomuuden yksityiskohdat ja sen tarkka ö, sijaintipaikka. Kysymys ei ole mistään he, yksittäisten henkilöiden henkilötiedoista. Tämä myös suojaa yksityisyyttä ja yksityisiä tietoja ja keskittyy siihen, että pelastetaan niitä ihmishenkiä, joita voidaan pelastaa onnettomuuksien seurauksena. Valitettavasti onnettomuuksia tietysti tapahtuu aina ajokäyttäytymisen seurauksena, mutta mitään resursseja ei saa jättää huomiota, kun pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta. Varsinkin kun otetaan huomioon, mitä teknologiaa tässä valmistusprosessissa käytetään. Täällä edustaja Ford oli huolissaan kuluttajalle aiheutuvista kustannuksista, kun tätä uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Muistuttaisin hänelle siitä, että se 100 euroa, jota hän mainitsi, on tämän arvion yläpäästä, sillä pääkomponentit, kuten GPS-järjestelmät, ja antenni ovat monissa autoissa muutenkin, jotka madaltavat näitä kustannuksia huomattavasti. Se on pieni hinta maksettavaksi, kun halutaan tämä teknologia ottaa käyttöön autovalmistusvaiheessa ihmisenkin pelastamiseksi. Haluan kiittää myös esittelijää ja varjoesittelijöitä, kuten myös jäseniä erinomaisista puheenvuoroista tästä erittäin tärkeästä asiasta. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen Ogan ja sitten vielä esittelijä Seinalova. Olkaa hyvä. Děkuji za slovo, dovolte mi. Kiitos paljon. Lopuksi haluan kiittää kaikkia kollegoja heidän puheenvuoroistaan ja sitä tuesta, jota he ovat tänään ilmaisseet tässä keskustelussa ja koko lainsäädäntöprosessin aikana. Osa teistä mainitsikin, että prosessi ei todellakaan ole ollut lyhyt. Alusta lähtien olen kuullut kriittisiä huomautuksia tästä järjestelmästä ja nyt olenkin varma siitä, että Euroopan parlamentille, parlamentti on onnistunut yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ottamaan kommentit oikein hyvin huomioon nykyisessä lainsäädäntöesityksessä. Olen vakuuttunut siitä, että ikol järjestelmän käyttöönotto kaikkialla Euroopassa on tärkeä askel liikenneturvallisuuden ja liikenteen käyttäjien turvallisuuden parantamiseen, vaikka se ei olekaan ainoa mahdollinen ja tarvittava toimenpide. EU on ottanut tie, tu, li, tieliikenneturvallisuuden parantamisen yhdeksi painopistealueekseen ja huomisella äänestyksellä voimme edistää tuon tavoitteen toteutumista. Kiitokset esittelijälle. Olemme päättäneet keskustelun.